Hyvät naiset ja herrat, me jatkamme istuntoa esityslistan mukaisesti. Ensimmäisenä käsittelemme Gardinin mietintöä. Sen aihe on Euroopan katastrofiapu, pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli. Aloitamme keskustelun esittelijän puheenvuorolla. Annan puheenvuoron esittelijä Gardinille neljäksi minuutiksi. Signora Gardini. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Ja myöskin tervetuloa komission jäsen. Haluan kiittää